Herra Wieland. He seems walking away. I have you, I have you down. Te olette täällä listalla äänestysselitystä varten Lenen mietintöön. Okei, okay, thank Kiitos. Erinomaista. Sitten mennään. Herra Uspatic. Uspatic, olkaa hyvä. You have to push the button, Mr. Uspakic. Teidän täytyy painaa nappia painakaa nappia. Kiitoksia, herra puhemies. Haluaisin todeta teille, että minä tuen päätöstä. Tästä halusin kertoa ja sitten itse sisällöstä. Hyvät kollegat, mitä tulee neuvoston komission direktiiviin liittyen mikroyhteisöihin yhteisöihin ja minkälaisia muutoksia tulee vuosittain, niin tässä on keskustelusta monella tasolla, kyse keskustelusta monella tasolla, ei pelkästään unionin toimielimistä, vaan myös kansallisissa viranomaisissa. Me tarvitsemme tässä yhteisön määräyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille, mutta minun mielestäni Kyse on siitä, että meidän täytyy helpottaa mikroyhteisöjen toimintaa ilman, että kuitenkaan siinä haitetaan yhtenäismarkkinoita tai kilpailun, kilpailua. Minä uskon, että meidän pitäisi ajatella mikroyhteisöjen varten yhteistä veroa. Se voitaisiin laskea joko niin, että huomioon otetaan – työntekijöiden määrä näissä yrityksissä, tai sitten voidaan miettiä muita kriteereitä. Kiitoksia, niin kollegat. Äänestyselitykset kestävät yhden minuutin ja minä olen nälkäinen. Herra Jaa. Kiitos, puhemies. Mikäli pienimmät yritykset voitaisiin vapauttaa vuositilinpäätöksiä koskevista velvoitteista, niin tämä olisi hyvä asia, jolla voitaisiin purkaa parlamentinkin tuolla liiallista byrokratiaa. 6,3 miljardia euroa kuluu joka vuosi byrokratiaan, joka tämä taakka kohdistuu pk-yrityksiin. Mikäli jotkut yritykset voitaisiin vapauttaa näistä velvoitteista, niin minun mielestäni tämä olisi hyvä asia. Toivottavasti monet maat mukaan luettuna Saksa silloin käyttää todellakin tätä mahdollisuutta. Nämä säännöt aiheuttaisivat 200 euron säästöt jokaisessa yrityksessä. Vuositasolla tämä olisi hyvin suuri määrä säästöä ajassa ja rahassa mitattuna. Ja monia muitakin samantyyppisiä esimerkkejä voitaisiin ottaa käyttöön taakan keventämiseksi. Kiitoksia, herra Motti. Niin, puhemies, hyvät kollegat. Minä en tukenut Leene päätöslauselmaa valitettava, koska kyse on kuitenkin mikroyrityksistä, jotka ovat Euroopan talouden selkäranka. Mutta se johtuu ennen kaikkea siitä, että päätöslauselma luo kilpailu eroa eli tasoilla ja sitä me emme halua varsinkaan näinä kriisin päivinä, kun ajatellaan kirjanpitoa, niin se on tehokas väline, jotta voidaan jotenkin markkinoida mitata ja myös luotonannon kannalta, koska pankkien kirjanpidossa se saattaa kertoa myös, missä määrin on mikroyhteisö hyvin hoidettu. Meidän pitäisi nyt tilannetta työstää siten, että mikroyhteisöt saisivat verotuksessa kannustimia varsinkin nuorille yrittäjille ja perheyrityksille niin, että olivat kilpailukykyisiä markkinoilla. Näin myös voitaisiin tarjota niille luottoja nyt ne ovat kantaneet huolta enemmän suuryrityksistä. Thank you. Kiitos. Rauha Haakin. Thank you, Mr. President. I'm very happy to support the Leonard help to reduce the administrative burden on my... Kiitoksia. Minä tuen Leinen mietinnön pyrkimystä vähentää taakka, joka koituu pienille yrityksille. Liiallinen sääntely, byrokratia tukahduttaa, hukuttaa pienet yritykset paperien kasan alle – ja kohtuullista olisi, että mikroyritykset vapautettaisiin näistä säännöistä koskevat suurempia yrityksiä. Tämän päivän lähestymistapa on erittäin hyvä, hyvä tapa, tapa vastata pk-yritysten ongelmiin. Kun parlamentissa ehdotetaan uutta lainsäädäntöä, niin tämä puoli tätä huomioon. Ja toivottavasti nyt pystytään luomaan parempaa yrityselämän toimintaympäristö, erityisestikin pk-yritysten kannalta. Tämä on erittäin hyvä tavoite ainakin. Senioreet. Herra Bonsignore seuraavana. Grazie, presidente. Io desidero Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä herra Leeneä. Euroopan unioni tarkastelee talouselämää tiukasti ja minun ryhmäni on tukenut aina pk-yrityksiä. Siksi mielestäni on erittäin tärkeää, että kiinnitämme huomiota siihen, mitä me tämän teimme. Me haluamme vähentää byrokratiaa ja kustannuksia, mitä PK-yrityksiin tulee. Tämä varmaan tarkoittaa käytännöllistä apua makroyrityksille. Tätä kautta jäsenvaltiot voivat varmasti käyttää direktiiviä sopivalla hetkellä. Väärinkäytöksiä voidaan varmasti välttää tätä kautta. Kiitos. Thank you. And the next item is the... Kiitos. Seuraavaksi EU 2020 mietintö. Ensimmäinen puhuja ryhmän puolesta. Hän saa kaksi minuuttia. Philippe Lambert, olkaa hyvä. Monsieur Lambert is... Oh. Hi. Yeah, Mr. President, chers collègues. Uh... Hyvät kuulijat, Äänestys on merkittävä kahdesta syystä. Ensinnäkin kaksi suurta ryhmää ovat päättäneet yhteisestä päätöslauselmasta jättäen sen kuusi minuuttia ennen määräaikaa. On siis on ollut mahdotonta esittää tarkistuksia ja mielestäni muut, tämä ei ole kunnioitettavaa toimintaa parlamentissa. Silloin kun komissio samojen poliittisten perheiden kanssa pystyy esittämään kuusi politiikkaa, viisi tavoitetta. Ja tällainen päätöslauselma, joka ei kerro yhtään mitään yhtään mistään, kolmen suuren poliittisen puolueen kannatuksella tekee naurettavaksi koko tämän edustuslaitoksen. Ja niin tässä suljetaan ovia eikä pidetä niitä auki. Kiitän. Thank you. And the next... Kiitoksia. Seuraavaksi Ramona Nicole Manescu, olkaa hyvä. Domnule președinte, după cum se cunoaște, liberalii și Kiitoksia puhemies. Kuten kaikki tiedätte, liberaalit ja demokraatit äänestivät konkreettisemman talousstrategian puolesta vuodelle 2020. Ja minä kannatan näitä strategioita tai ehdotetaan siitä huolimatta. Olen sitä mieltä, että tietyt näkökohdat eivät tule riittävästi esille. Tästä syystä haluaisin, että kiinnittäisitte huomionne siihen, että tässä strategiassa 2020 ei selkeästi käy ilmi kohesiopolitiikan yhteys tähän strategiaan. Ja siitä syystä olen sitä mieltä, että kohesiopolitiikka on erityisen tärkeä alue kehitykselle ja se täytyy ottaa alueiden kehityksessä huomioon. Lisäksi jäsenvaltioilla on velvollisuutena täytäntöönpanna tämän strategian politiikkaa. Ja alueviranomaisten roolia tulee painottaa ehdottomasti, jotta päästään konkreettisiin tuloksiin. Tämä strategian menestyminen riippuu siitä, millä tavalla sitä täytäntöön pannaan paikallisella tasolla. Kiitos. Herra Luhan, olkaa hyvä. în cadrul reuniunii informale a consiliului european din unsprezece februarie epävirallisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa 11. helmikuuta valtion päämiesten julkilausuma hyväksyttiin tukemaan Kreikan ponnistuksia rahoitustilanteen korjaamiseksi. Lisäksi on keskusteltu Euroopan unionin hankkeesta vuosi 2020 silmillä, silmällä pitäen Lissabonin jälkeinen strategia siis. Meidän on noudatettava esitettyjä painopistealueita ja tarvitsemme tätä päätöslauselmaa ja pitää myös ajatella jokaisen Euroopan kolkan erityispiirteitä. On lisättävä taloudellista kilpailukykyä työpaikkojen luomiseksi. Me tarvitsemme myös investointeja monille alueille, myöskin tutkimukseen ja kehitykseen. Kuten sanoin, on käsiteltävä jokaisen erityisen maantieteellisen alueen erityispiirteitä ja erityisongelmia. Vain tällä tavalla me pystymme saavuttamaan tässä 2020-strategiassa esitetyt tavoitteet. On erityisesti koulutuksen alaa painotettava. Ilman sitä talouskasvua ei saavuteta. Kiitos. Papa Nikolau, minuutti. Από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αλλά και από τη συζήτηση puhemies. Kun tarkastellaan neuvoston johtopäätöksiä ja keskustelua Brysselissä, jota kävimme, ja komission kommentteja, niin vaikuttaa siltä, että kun jäsenvaltiolla on vakavia taloudellisia ongelmia, niin on erittäin tärkeää, että Eurooppa on solidaarinen ja tukee näitä maita spekulaatioita vastaan. Nyt olemme puhuneet siitä, että perustaisimme uusia eurooppalaisia instituutioita käsittelemään näitä spekulaatiokysymyksiä ikään kuin tällainen eurooppalainen valuuttarahasto, niin on tärkeää, että me yritämme puuttua ongelmaan tehokkaammin. Mr. Uspaskic. Uspatskic, minuutti. Thank you, Chair. Gerbiamas kollegas, eh, norėčiau Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin sanoa muutaman sanan eurooppalaisesta strategiasta vuodelle 2020 kaikki päätösasuntoiden avulla parannetaan tilannetta EU-ssa, mm, niitä kannattaa tukea, mutta se ei merkitse sitä, etteikö tätä strategiaa voitaisi kritisoida. Tämä soveltuu myös eurooppalaisen strategiaan 2020, eh, ja olen sitä mieltä, että meidän tulisi mielestäni poistaa rajoja kansallisten ja eurooppalaisten säännösten väliltä tietenkään en puhu kulttuuriperinnöstä, kulttuurista, perinteistä, vaan täytyy painottaa sitä, että taloudellisesti katsoen eurooppalainen markkina-alue on yhteinen markkina-alue. Jos tilanne olisi päinvastainen, niin se merkitsisi sitä, että erilliset alueet, maantieteelliset alueet olisivat ö, riippuvaisia eri säännöstöistä. Minun mielestäni EUn tulisi täytäntöönpanna yhteisiä taloudellisia ehtoja ja meidän täytyy tukea tieteellisen tutkimustyön edistämistä ja uutta teknologiaa. Kuitenkin tulisi samalla huomioida se, että ja puhemies keskeyttää. Kiitoksia. Ajala Senderi näyttää olevan täällä. Niin minä keskeytin teidän puheenvuoronne, sanoo puheenjohtaja. Ajala Senderi ei ole täällä. Ja sitten meillä on seuraava puhuja, yksi minuutti. Niin niin Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan, koska tämä on hyvin Lissabonin strategian tyyppinen liberaali lähestymistapa, joka johti ongelmiin me tarvitsemme radikaalin muutoksen, mitä talous- ja sosiaalipolitiikkaan tulee Euroopassa. Me tarvitsemme täystyöllisyyttä, meidän täytyy kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia. Neuvosto ja parlamentti ovat yrittäneet piiloutua kansallisten ongelmien takana. Se ei ole puuttunut kollektiivisesti ongelmiin. Kreikka tässä on joutunut mustan lampaan rooliin me tarvit, meidän täytyy saada aikaiseksi sopiva sopimus, jonka avulla voimme osoittaa solidaarisuutta ja luoda työpaikkoja. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Kasmarek, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Uskoakseni EU tarvitsee uutta strategiaa, joka mahdollistaa sen, että voimme vastata tähän tärkeään kriisiin tuon strategian tärkeänä elementtinä pitäisi olla se, että parannetaan opiskelijoiden, tiedemiehien, eläkeläisten, työntekijöiden liikkuvuutta. Ja se mainitaan myös aivan selkeästi tässä päätöslauselmassa. On myös tärkeää, että me painotamme pk-yritysten tukea. Ilman niitä me emme nimittäin pääse tästä kriisistä. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä strategia ei riittävästi painoita kohesiopolitiikkaa minä olisin kyllä aivan eri mieltä, sillä painotus on siellä. Me sanomme, että se on tärkeä unionin tulevaisuudelle. Jos sitä ei täytäntöönpanna, niin yksikään strategia ei auta meitä pääsemään jaloille. Ja seuraavana edustaja Bonsignore. Grazie Presidente. Il momento di diventare adulti. Kiitos puhemies Meidän täytyisi kasvaa aikuiseksi poliittisesti, meidän täytyy koordinoida toimiamme paremmin toimielinten välillä. Meidän täytyy olla halukkaita toimimaan, täytyy kiinnittää huomiota rakenteisiin, täytyy tukea PK-yrityksiä paremmin. Tämä koskee sisämarkkinoita ja tämä koskee yhteistä talous- ja rahapolitiikkaa. Menneisyydessä monet ovat sulkeneet silmänsä, mitä Amerikan pankkien vaikutukseen Euroopassa tulee, myös Euroopan unionissa. Nyt meidän täytyy todellakin toimia. Päätöslauselmassa, jonka puolesta äänestin ryhmäni kanssa, on olemassa oikeita viitteitä, mutta Barroson ja parlamentin täytyy olla rohkeampia. Kiitos. And finally, Mr. panie przewodniczący! szanowni państwo! nowa strategia unii europejskiej. kiitoksia hyvä puhemies uusi kaksituhatta sehän on lissabonin strategian veli. jos emme opi isoveljeltä niin eihän silloin kokeistakaan pääse läpi emmekä voi opiskella tulevaisuudessa. Samalla kun Euroopan johtajat keskustelivat tarpeesta hyväksyä Lissabonin strategia. Jäsenvaltiot kuitenkin vähensivät palveluiden tarjoamista. Tietysti tämä strategia nyt on parempi kuin siitä pari kuukautta sitten ilmestynyt, aiemmin ilmestynyt versio, jossa, kun nyt puhutaan kohesiosta. Kuitenkin kyseessä on ikään kuin toiveluettelo. Ja se heijastuu seuraavassa budjettikehyksessä. Toivottavasti tämä strategia ei kuitenkaan johda siihen, että jäsenvaltiot ryhtyvät dominoimaan uusien jäsenvaltioiden kustannuksella. Me olemme nyt tehneet 15 äänestysselitystä ja niitä on kaiken kaikkiaan 53, joten tässä menee aika paljon. Jos joku nyt haluaa antaa selityksen kirjallisesti, niin se on kovin tervetullutta. Täällä on vielä yksi lisääänestysselitys. Herra Baltso. You have the floor. Kiitos puhemies. Euroopan unioni 2020 strategia äänestyksessä äänestin kieltävästi, koska se ottaa käyttöön uusen, uuden uusliberalistisen politiikan. Siinä väittään, että se vähentää protektionismia ja valtion välintuloa. Kuitenkin se, mitä opimme rahoituskriisistä, tarkoittaa, että markkinoita ei voi jättää toimimaan itsekseen Tämä näyttää, että tässä on edelleenkin imperialistista ajattelua taustalla. Asetukset astuisivat voimaan automaattisesti, jos jäsenvaltiot eivät niitä täytäntöön panisi. Myöskin tällainen valvontaviranomainen synnytettäisiin Euroopan tasolle ja on ihan selvää, että tulisi pakollisiksi, sitoviksi, ähm, oikeudellisiksi säännöksiksi. Siksi kieltäydyn tästä. Edustaja Lessender on syönyt nyt nopeasti lounaan ja päässyt paikan päälle tekemään tänne lyhyen kommentin asioihin. Gracias, presidente. Sí, mm, le agradezco su buena intención. No me... Kiitos, puhemies. Kiitän, että sain puheenvuoron. Minulla kyllä ei ollut aikaa syödä, kävin vain äkkiä niin No, joka tapauksessa olen talousasian valiokunnan jäsen ja haluaisin sanoa, että äänestin tämän strategian puolesta, koska on tärkeää, että parlamentti ottaa kantaa tähän kysymykseen, mutta kuitenkin haluaisin sanoa seuraavaa kohdasta 18. Tässä syntyy epäilyä, tai ainakin siinä sanotaan jotain, mikä ei pidä paikassa. Tässä sanotaan, että tilintarkastustuomioistuin komissio ovat kritisoineet jäsenvaltioita mutta se mitä tässä sanotaan ei pidä paikansa. Tässä sanotaan 80 prosenttia ei siitä ollut kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että ensimmäisen kerran 11 vuoden aikana me olemme saaneet onnitteluja tilintarkastustuomioistumelta siitä budjetin osasta, jonka jäsenvaltiot itse ovat työstäneet erot ovat parantuneet ja tässä tilintarkastustuomioistuin on onnitellut ja uskon, että kansalaisille annetaan väärä kuva, jos tässä olisi kritisoitu tätä 80 prosenttia. Ei, e, ei se pidä paikkaansa, vaan loppua todellakin sitten kehuttiin. Seuraavaksi edustaja Manescu Goldstoneista. Mr. Manescu. Oh, I'm sorry, it's Nicole again. Ramona Nicole, da, mulțumesc. Hetkinen, Ramona Nicole. Președinte, uh, am votat împotriva raportului Goldstone. Äänestin Goldstone mietintöä vastaan. Vaikka mietintö sinänsä onkin alun perin ihan hyvä aloite, koska se halusi analysoida tätä konfliktia, jotta löydettäisiin parempi ratkaisu siihen. Mutta olisin halunnut, että mietintö olisi ollut objektiivisempi, jotta se noudattaisi humanitaarista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, mutta huomasin, että Israelin hallitus on samalla tasolla kuin Hamas, ja tiedämme, että EU on sen sijoittanut terrorismijärjestöjen luetteloon. Siitä syystä en usko, että uskon, että sitä käsitellään tämän tyyppisessä mietinnössä. Siitä syystä äänestin vastaan. Masaros, you have the floor, one minute. Herra Masaros, minuutti, olkaa hyvä. Köszönöm, elnök úr. A Richard Goldstone bíró tímje által kidolgozott jelentés véleményem szerint... Szer... Richard Goldstonein mietintö on korkea-arvoisten yksilöiden työ ja sitä pitäisi kunnioittaa. Se ei ole poliittinen kannanotto, poliittinen mietintö ja siksi sitä pitäisi soveltaa. Minä äänestin myönteisesti, vaikka en olekaan kaikissa yksityiskohdissa tämän mietinnön kannanottojen kannalta. Minusta oli tärkeää hyväksyä se tänään parlamentissa ja toivottavasti se vaikuttaa siihen, että Lähi-idässä rauha pääsee syntymään. Ovat todella täällä. Kristiina Bruvai, olkaa hyvä, minuutti. Köszönöm szépen. 2008 decemberében. Kiitos. Joulukuussa 2008 Israel hyökkäsi Gaza-alueelle ja 1400 lähinnä eh, siviilejä, myös 450 lasta kuoli. Goldstonein mietinnössä yritetään saada aikaiseksi objektiivisia tavoitteita ja siinä on tutkittu näitä rikoksia ja siinä on myös katsottu, mitä kansainvälistä lainsäädäntöä Israel on rikkonut tällä toimella. Puolueeni Unkarissa ja EPP äänesti puolesta. Tämä mietintö edistää Goldstone-raporttia ja haluaisin pyytää anteeksi palestinalaista uhreilta koska Unkarin hallitus aina vastustaa Goldstonein raporttia. Kiitos. Kiitos herra Madalen. Hyvä puhemies. Goldstonein mietintö on aivan yksipuolinen. Ihan liikaa syytetään Israelia samalla kun Hamas on hyödyntänyt kansalaisia lapsia kilpinä. Ja siitä Goldstone ei valitettavasti mainitse yhtään mitään. Tietysti se saattaa johtua siitä, että kyseisessä YK-komiteassa, jossa asia on käsitelty, hyvin monet arabimaat, Libya ja Pakistan ovat tärkeässä asemassa. Ne eivät kuitenkaan ole tunnettuja mistään mahtavasta demokratiakehityksestään tällä planeetallamme tai vapaasta mielipiteen ilmaisuoikeudesta. Valitettavasti Goldstoneissa näitä asioita ei lainkaan esitellä ja siitä syystä olen äänestänyt tätä raporttia vastaan.

ja minkä vuoksi israel joutui puolustamaan omaa siviiliväestöään. tässä suhteessa on kyllä surullista että tämä hyvin yksipuolinen mietintö täällä meni läpi vaikkakin pienellä enemmistöllä. toivon että tällaista vakavaa häpeätahraa ei enää jatkossa tapahdu vaan me tosiaankin eurooppalaisina taistelemme demokratian ihmisoikeuksien mielipiteenvapauden puolesta ja viemme demokratiaa voimakkaammin lähi itään. Herra hyvä. Obiecuję, że tym razem krócej. Z całą pewnością sędzia Goldstone... Toivottavasti tänään puhun vähän lyhyemmin. Tuomari Goldstone ei toivon mukaan ole esikurva, esikuva ob, objektiivisuudesta. Nimittäin vaikuttaa siltä, että tässä lähi tilanteesta annetaan hyvin mustavalkoinen kuva aivan kuin mustavalkoelokuvassa ja että vain toinen osapuoli on tässä se tuhmuri. Minusta tällaista yksisilmäisyyttä pitäisi välttää. Puhemies, minä itse ehkä tekin olitte Sterodin kaupungissa, jota tulitettiin. Raketit, jotka lähtivät Hamasin leiristä minusta tällaista mietintöä ei pitäisi ylpeilen esitellä. Minä en ole ollut steroidissa, mutta monissa muissa paikoissa. Herra Hänen, olkaa hyvä. Mr. President, we've heard a great deal of... Puhemies, olemme kuulleet paljon suhteellisuudesta tässä keskustelussa ja pohdinkin, mitä Israelin vastustajat ajattelevat sanasta suhteellisuus. Olisiko ollut parempi, että tässä olisi toimittu eri tavalla. No ehkä tässä on enemmänkin suhteellisuuden puute, kun lukee Goldsteinia, täällä puhutaan väkivaltaisesta hyökkäyksestä, mutta sitten on unohdettu ikään kuin mainita, että se on tapahtunut nyrkkeiluottelun aikana. No, tietenkään en sano, että Israelia ei tulisi kritisoida. Mm, virheitä tapahtui ja Israel haluaa saada aikaiseksi tilanteen, jossa on vakaa palestinlainen kokonaisuus naapurina. Ja nyt ei ole päästy tähän tavoitteeseen, mutta tämän raportin äänen sävy on kuitenkin johtanut aivan päinvastaiseen suuntaan kuin missä Israel ja Palestina voisivat eh, elää rauhallisina naapureina. Kiitos. Kiitos, herra Lambsdorff, minuutti. Kiitos puhemies. FDP Euroopan parlamentissa äänesti päätöslauselmaa vastaan, mitä Goldsteinin raporttiin tulee. Ei voida hyväksyä mietintöä, jossa eh, mandaatti on jo epämääräinen. Tässä viitataan siihen, että Israel olisi ikään kuin jonkinlainen terroristiyhteisö eikä puututa ollenkaan ongelman juuriin. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että emme puoltaisi sitä, että tapahtumaa tutkitaan. Kyllä, totta kai Israelin tulisi tutkia perusteellisesti kaikkia näkökohtia ja sitten niitä tullaan arvioimaan. Meidän äänestyskantemme ei tarkoita sitä, että me hyväksyisimme Israelin hallituksen toimet rauhan aikana. Mielestämme on hyvä, että Israel ja Palestiina keskustelevat vaikkakin epävirallisesti. Tämä näyttää sen, että Obaman hallitus on vaki, mm, äh, todellakin haluaa tukea rauhaa tällä alueella. Me tuomme Obamaa näissä tavoitteissa. Tämä, äh, tässä kritisoidaan myös palestiinalaisia aivan oikeutetusti. Kiitos. Thank you. We now Kiitos. Sitten valko -Venäjä. Herra Mikolasic, minuutti. Mr. Mikolasic. arvoisa uh, Kiitoksia, puhemies. Musí vyslať Bielorusku jasný signál, že je... Uh, Euroopan unionin täytyy todellakin arvioida suhteita uudelleen, jos valko ei tule kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Olen järkyttynyt valko presidentin päätöksestä, mitä internetin valvontaan tulee. Tässä todellakin loukataan ilmaisun vapautta. Demokratiaa ei ole kunnioitettu. Jokin aika sitten demokraattisen opposition jäseniä pidätettiin ja tässähän on suora yhteys päätökseen heinäkuulta. Kiitos. Kiitos, herra Kalinowski. Minuutti. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję kolegom za... Puheenjohtaja, hyvät kuulijat, olen kiitollinen siitä, että tämä päätöslauselma on hyväksytty. Kun hyväksymme tämän tekstin, ilmaisemme tukemme Valko-Venäjän vähemmistöille, vähemmistöoikeuksille ja ihmisoikeuksille. Puollamme perusoikeuksia, ilmaisuvapautta ja muita EUn perusoikeuksia. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että me tuemme tällä tavalla puolalaista vähemmistöä Valko-Venäjällä. Jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa esimerkkiä ystävillemme ja naapureillemme ja osoittaa, että vähemmistöoikeuksia kunnioitetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos, herra Kasmarek. Minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, äänestin tämän päätösaseman hyväksymisen puolesta. Haluamme nimittäin laillistaa tilanteen valko ja ilmaisemme kans, huolemme kansalaisista, jotka eivät pääse nauttimaan kansalaisoikeuksista. Olen saanut kirjeen Puolaan valko suurlähettiläältä. Hän on erityisen huolestunut siitä, huolestunut siitä, että mepit täällä haluavat hyväksyä tämän päätöslausuman. Hänen mielestään me emme ole esittäneet asiaa objektiivisesti Puolan tiedotusvälineissä. Kuitenkin tässä mennään paljon pidemmälle. Kysymys on vähemmistöoikeuksista, ja vähimmäistandardeista ja valko etujen mukaista on se toiminta, jota me täällä harjoitamme. Kiitoksia, Rova Antikieni. Kiitos, puhemies. Tuen tätä kansallisten vähemmistöjen oikeuksia koskevaa päätöslauselmaa ja haluaisin ilmaista kerran vielä huoleni ihmisoikeusrikkomuksista valko alueella sillä rikotaan kansalaisyhteiskunnan jäsenien oikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia, vähemmistöjärjestöjen oikeuksia ja haluan osoittaa solidaarisuutta kansalaisille niin, että he voivat nauttia kansalaisoikeuksistaan. Tuomitsen voimakkaasti Angelika Boreciksen, joka on Puolan puolalaisen vähemmistöliiton puheenjohtaja sekä oppositiopuolueen ja yhdistyneen demokraattisten voimien liiton puheenjohtaja. He ovat olleet täällä parlamentissa vieraanakin ja valitettavasti valko venäjän kansalaiset eivät pysty hyötymään monista hankkeista ja ehdotuksista, joita Euroopan unioni rahoittaa osana itäistä naapuruuspolitiikkaamme. Kiitos. Kiitos herra Takkula. arvoisa puhemies minusta tässä valko venäjän tilanteessa on erittäin tärkeää että me eurooppalaisina tässäkin muistamme mitkä ovat meidän arvomme. haluan tätä peräänkuuluttaa sen vuoksi koska tuossa äsken oli tuo surullinen äänestys koskien goldstonen mietintöä että kaikissa asioissa koskivat ne sitten valko venäjää lähi itää kauko aasia afrikka meidän pitää muistaa mikä on meidän perustamme. meidän perustamme on demokratia ihmisoikeudet mielipiteenvapaus. tämä on koko euroopan unionin oikeutus euroopan unionin arvoyhteisö joka pyrkii näitä edistämään. valko venäjällä meidän on vietävä tätä viestiä eteenpäin. meidän on huolehdittava siitä että vähemmistöjen oikeudet siellä myös tulevat huomioon otetuiksi ja huolehdittava myös siitä että uskonnolliset vähemmistöt jotka ovat myös joutuneet e- erilaisen voi sanoa vainojen alle siellä että myös heidän ihmisoikeutensa heidän uskonnonvapautensa tunnustetaan. on erittäin tärkeää huolehtia meidän eurooppalaisina että me viemme eurooppalaista viestiä myös valko venäjälle ja sitä kautta luomme sinne toivon näköalaa although I support much of the work... Kiitos puhemies. Vaikka tuen suurinta osaa tästä päätöslauselmista, niin olemmeko me kuitenkaan valmiita kritisoimaan valko mitä demokratian tulee? Ehkä parlamentti on heikko, ehkä se on kumileimaisin, mutta katsokaa, mitä me täällä me valitamme, että kritisoimme vaaleja, mutta sitten me emme kunnita omien vaaliemme tulosta. Esimerkiksi myös maatalouspolitiikassa on ongelmia, 48-tuntinen työviikko ja niin edelleen. On aika ihme, että kommunistit johtivat kyllä kampanjaa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 ranskalaiset, flaami, unkarilaiset, saksalaiset, itävaltalaiset ja muut vähemmistöt joutuvat kärsimään tällaista vainoista joka päivä. Ja parlamentti ikään kuin haluaa opettaa kaikkia näitä kansoja. Viime viikolla äänestimme Ukrainaa koskevasta päätöslauselmasta ja monet ukrainalaiset pitävät tätä hyvin loukkaavana heidän kansallissankariaan Stepan Banderaa kohtaan ja että luodaan kahden totalitaarisen järjestelmän välille tällainen yhteys. Hän on kuitenkin monille ukrainalaisille todellinen sankari ja häntä on todella häväisty suurelta osin tässä parlamentissa. Mielestäni tällaiset kansalliset sankarit vaikka Nick Liffin unkarilainen patriotti tai Jean d'Arc, hänen asemansa ei kukaan varmasti kiistä. Ja toivon, että parlamentti kunnioittaa kaikkien valtioiden kansallissankareita tällä tavoin. Got... Tässä pääsimmekin puoleen väliin jo äänestysselvityksissä. Nyt sitten transaktiovero, ECR, Kaksi minuuttia. Kay Swinburne, olkaa hyvä. E Kiitoksia ECR tunnustaa että rahoituspalveluteollisuus ei voi olettaa pääsevänsä kuin koiraverässä tästä talouskriisistä. Valitettavasti on tehty ö, haittaa aivan holtittomalla käytöksellä ja uudet järjestelmät täytyy nyt ottaa käyttöön, jotta voidaan varmistaa, että näin ei enää tapahdu. Ja että meillä on käytössä varoja hätätarkoituksiin, joilla voidaan perehtyä järjestelmän riskeihin. On tärkeää, että kansainvälisissä sopimuksissa on nyt oikea aika ottaa käyttöön transaktiovero. Riippumatta siitä, mitä epäilyä tätä järjestelmää kohtaan esiintynyt, niin niitä menettelyä ei kuitenkaan tulisi poissulkea ennen kuin ne on tutkittu riittävästi ja meillä on riittävästi turvalausekkeita, jotta ne toimivat kunnolla. Suurin osa tämän päivän päätösasemasta saa meidän tukemme taakseen lukunottamatta kappaletta seitsemän. Siitä syystä, että ensinnäkin me ehdotamme Euroopan unionille uutta verotusvaltaa ja tämä sanamuoto, vaikka se onkin varovasti muotoiltu, on sellainen, että me halua sen lopputulosta. Toiseksi koko tämä transaktioveron tavoitteena ei pitäisi olla se, että sillä kerätään rahaa joka, jokaisen omiin hankkeisiin, mitä hyviä ne sitten ovatkaan, vaan sen tulisi suojata meitä äh, sellaiset tapahtumat kuin äskettäinen talouskriisi. Tämä päätöslausuma sellaisena kuin se nyt on keskittyy liikaa veroratkaisuun ja ottaa käyttöön EUn verovaltuudet, mm, verotusvaltuudet. Meidän tulisi se ei kuitenkaan vakauta riittävästi rahoitusalaa ja ehdottaa, että EU-vero olisi hyvä ilman globaalia lähestymistapaa. Siitä syystä olemme äänestäneet tätä päätösosmaehdotusta vastaan. Kiitos, herra Higgins. Minuutti. President, uh, I abstained in the financial transaction. Äänestin tyhjää tässä päätöslauselmassa, sillä se on epätoivoisen riittämätön suuret hedge-rahastot ja kunnioitettavat pankkiyritykset, kuten Goldman Sachs. New Yorkissa 8. helmikuuta suurilla illallisilla, kun puhuttiin spekulaatiosta euroa kohtaan, nämä hedge-rahasto hait eh, miljardien dollarien arvosta spekuloivat Kreikkaa ja euroa vastaan ja keräävät sitten yksityisiä voittoja taskuihinsa. EU-komissio ei edes osoita sormellaan yrittääkseen lopettaa, vaan ryhtyy yhteiseen salajuoneen heidän kanssaan ja eivät on sitä solidaarisuutta Kreikan työntekijöitä vastaan. Me emme tarvitse tällaista veroa, vaan demokraattista valvontaa näillä suurilla pankeilla ja hedge-rahastoilla – meidän pitää hyödyttää mieluummin yhteiskuntaa sen sijaan, että haittamme näiden jo köyhien ihmisten elämää. Kiitos herra Bugasia. Puhemies, me äänestimme tyhjää. Mutta minä kuitenkin vastustan transaktioveroa. Tämän olen ilmaissut useaan otteeseen. Tässähän oli kysymys minimiverotuksesta. Me emme vastusta sitä, että Euroopan unioni voisi kantaa veroja, mutta me vastustamme niitä määräyksiä, jotka on otettu esille tässä, eli verotus ilman edustusta. Tässähän tuomioistuinkin on ottanut jo kantaa tähän kysymykseen. Ja viikko ennen kuin Van Rompuy nimitettiin, niin sanottiin, että avoimuus puuttuu. Ja hän sanoi, että CO2 verotusta on myös pohdittu. Tämä vaakuttaisi siis suoraan Euroopan kansalaisiin. Ja tämä vero ei kuitenkaan ole lainsäädännön mukainen. Kiitos. Kiitos ja herra Hänen. Mr. President. I am... Minä en ole vakuuttunut siitä, että tarvitsemme transaktion veroa, mutta ymmärrän kyllä sen tukijoiden rehelliset motiivit. Tämä on asia, josta vilpittömässä mielessä voi olla ihan eri mieltä. Mutta mitenkään ei voida perustella sitä, että tällainen vero otettaisiin käyttöön pelkästään Euroopan unionissa. Tobin, Tobinin vero oli vain alueellisesti käytössä. Ja miksi nyt parlamentti on äänestänyt näin valtavan suurella enemmistöllä järjestelmän puolesta, joka on vain haitaksi Euroopan unionille? Vastaus on se, että se vastaa kaikkiin niihin vaatimuksiin, jotta täällä autan esitään. Hyökätään Lontoon kimppuun, hyökätään pankkiirien kimppuun ja lisäksi se tarjoaa Euroopan unionille riippumatton tulonlähteen mikä merkitsee sitä, että sen ei tarvitse kääntyä jäsenvaltioiden puoleen. Kun tarkastellaan muita niitä menettelyitä, joiden avulla pyritään harmonisoimaan finanssitoimintaa, niin Lontoota tämä uhkaa kaikkein eniten ja Euroopan unioni joutuu tulevaisuudessa köyhyyteen. Mr. Kamal. Kiitos, herra Kamal. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitän puhemies. Kuka tahansa, joka katsoo viimeaikaista finanssikriisiä, miettii, miten sääntelyä ja eh, ohjausta on voitu käyttää niin, että eh, joudumme tilanteeseen, jossa raha, pankit olivat liian isoja ja käytettiin suuria summia näiden pankkien tukemiseen. Jos ajattelemme tätä transaktioveroa, niin voisi olla hyvä ajatella, että haluaisimme auttaa myös uhreja ja myös uhreja köyhissä maissa. Mutta miten tätä sitten käytetään ja minkälainen sen todellinen vaikutus on, jos katsomme koko sitä ketjua finanssimarkkinoilla, mikä todellisuudessa tulee tapahtumaan, tulee olemaan pankkeja, jotka siirtävät nämä maksut asiakkailleen ja myös me, jotka haluamme käydä kauppaa kehitysmaiden kanssa tai kehitysmaat, jotka haluavat muiden, muun maailman kanssa käydä kauppaa. Tämä vaikeuttaa kansainvälistä kauppaa. Jos tämä ongelma halutaan ratkaista, meidän ei pitäisi käyttää miljardeja verorahoja, vaan poistaa tarifiesteet EU-maissa ja muissa, jotta yrittäjät köyhissä maissa voivat kerätä tätä vaaroutta ja päästä eroon köyhyydestä. Kiitos. Kiitos. Sitten yhtenäinen euromaksualue. Herra Paska, olkaa hyvä. chcem oceniť e- Kiitos puhemies. Haluan tukea Euroopan ponnisteluja. Tässä on pyritty yhtenäiseen euromaksualueeseen, mutta toisaalta kuitenkin näin pankit käyttävät näitä sääntöjä väärin. Ne ottavat uusia maksuja käyttöön. Toisaalta pankit ovat sopeuttaneet maksuja, jotta ne ovat samansuuruisia kuin kansallisella tasolla, mutta kuitenkin sitten on otettu uusia maksuja käyttöön pankkien konttoreissa. Kun nämä uudet säännöt otettiin käyttöön, niin vanhoja maksuja ei kuitenkaan poistettu. Eli pankit eivät siis saa nyt väärinkäyttää tilannetta. Meillä on sitoumus valvoa sitä, miten uusia sääntöjä toteutetaan. Kiitos. Sitten tuoteväärännökset. Herra Kalanovski, minuutti. panie przewodniczący! głosowałem za przyjęciem tej rezolucji. arvoisa minä äänestin tämän päätöslauselman hyväksymisen puolesta kun edustan nimittäin äänestäjiäni niin enkä halua, että asioista sovitaan heidän selkänsä takana. Lissabonin sopimus tarjosi Euroopan parlamentille uusia toimivaltuuksia ja siitä syystä Euroopan parlamentin pitäisi varmistaa siitä, että kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan. Emme voi sallia sitä, että komissio salaa neuvottelee asioista. Se ei ole yhdenmukaista EU-lainsäädännön kanssa. Ja se ei mahdollista sitä, että kansalaiset voivat saada lainsäädäntöä käyttöönsä riittävän hyvin. Olen oikein ilahtunut siitä, että Euroopan parlamentti käsittelee komission asiakirjoja, jotka koskevat siis tuoteväärennöksiä. Rova Mr. President, in regards... Puhemies, tuoteväärinnys tämänhetkiset neuvottelut eivät olleet lainkaan avoimia ja läpinäkyviä. Mielestäni tämä on vastoin niitä demokraattisia prosesseja, joita lainsäätäjiltä voidaan vaatia. Sisällöltäänkään se ei ole hyväksyttävä kun luodaan tällaisia politiikkoja, jotka suoraan vaikuttavat niin moniin Euroopan kansalaisiin, ei ole hyväksyttävää tehdä sitä näin. On kiinnitettävä täysin huomiota meidän tietosuojavaltuutettuumme, jolla oli hyvin vahvakantainen mm, osallisuus tähän. Hän tuki komission mm, pyrkimystä luoda avoimet keskustelut aktan suhteen ja että tietoja on suojeltava eikä Äh, saada äh, syrjiä tässä yksilöiden oikeuksia äh, tietojensa, henkilötietojensa suojaan, myöskään rikkoa ilmaisuvapautta. Ja hän toteaa myös, että tämä kolmen iskun internet-yhteys on myös rikkomus kansalaisten perusoikeuksia vastaan. Miten komissio ja parlamentti käsittelee, niin osoittaa, kuinka vastuuntuntoisia ja avoimia voimme todella olla. Minutes. Kiitos, herra Kamal, minuutti. Kiitos, puhemies. Yksi tärkeä asia tässä päätöslauselmaesityksessä on se, että me saimme aikaiseksi laajan ö, ähm, yhteisymmärryksen. Ja koska ei ollut mitään ö, äh, tarvittavia tietoja, niin syntyi huhuja, jossa puhuttiin muun muassa siitä, että takavarikoitaisiin MP3-soittimia ja tietokoneita. Me haluaisimme enemmän tietoa, enemmän avoimuutta, mitä tähän sopimukseen tulee. Komission jäsen varmasti kuuli viestimme hyvin viime iltana ja olen erittäin tyytyväinen, että hän lupasi antaa meille enemmän tietoa jos komissio neuvottelee 27 jäsenvaltion puolesta ja EUn puolesta, niin on erittäin tärkeää, että me tiedämme, mikä neuvottelukanta on. Ja, ja vaikutusarviointi tulisi myös tehdä sen suhteen, mitä on ehdotettu ja mitä se tulee vaikuttamaan EUn teollisuuteen. Joten komission kommentit olivat hyviä ja odotan enemmän avoimuutta. Kiitos, herra Paska, minuutti. znepokojuje ma procedúra a konanie európskej komisie pri rokovaní. mitä komission käytökseen tulee tähän sopimukseen tulee, niin neuvottelut käydään suljettujen ovien takana. Jäsenille ei kerrota, mistä heidän tulisi äänestää tämän sopimuksen yhteydessä. Mielestäni menettelytapoja tulee muuttaa. Odottaako komissio, että parlamentti tässä sitten kantaa vastuun? Mielestäni tämä ei ole hyvä merkki. Se antaa väärän kuvan kansalaisille ja koko maailmalle, jos komission täytyy todellakin työstää tätä sopimusta useaan otteeseen. Tämä ei näytä sitä, että toimielimet viestisivät keskenään. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten yleiset tullietuudet. Herra Kamal, minuutti. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Kuten monet meistä tietävät, GSP-järjestelmä on nyt uudelleen tarkasteltavana ja tämä hetkinen järjestely on päättymässä. Tärkeä asia mielestäni, kun tarkastellaan GSP tai GSP Plussaa, on, että kun on neuvoteltu kauppakumppanuussuhteista, monet eh, jäsenvaltiot olivat sitä, tai monet valtiot olivat sitä mieltä, että ne eivät halunneet allekirjoittaa EUn kanssa sopimuksia. Olen aina suhtautunut kriittisesti näihin taloudellisiin kumppanuussopimuksiin sillä syystä, että ne ovat hyvin yksipuolisia. Neuvottelun aikana ilmaistin, että kysymys ei ole pelkästään kaupasta, vaan myös siitä, että eurooppalaista alueintegraatiomallia viedään eteenpäin. Yksittäiset maat haluavat solmia sopimuksia EUn kanssa ja haluavat kyetä tuomaan tuotteita alueellemme suosituimuusperiaatteen nojalla. Siitä syystä se, mitä ehdotetaan, on, että tarjoamme niille maille, jotka haluavat kauppasopimuksen, mutta jotka eivät vastaa muita kriteereitä, että niille tarjottaisiin GSP plussaa vai, joustavampana vaihtoehtona. Ehkäpä tällä tavalla köyhät voidaan nostaa pois köyhyydestä. Kiitos, herra Hänen. Mr. Speaker, barely no... Puhemies, täällä on huomattu, että Keski- ja Etelä-Amerikka ovat menossa autokratiaan Ecuadorissa, Boliviassa ja Venezuelassa on hallintoja, jotka eivät ole ihan diktatuureja, mutta ei nyt aivan parlamentaarisia demokratioitakaan. Siellä on korkeimmat tuomioistuimet ja äänestysjärjestelmät muutettu tai rikottu uusien johtajien myötä. Ja kun tätä kohdataan, niin ketä vasemmistolaiset kritisoivat? He kritisoivat Alvaro Riviä äh, Kolumbiassa kuitenkin kolme neljännestä väestöstä tukee häntä, koska tämä onneton maa on, on päässyt paremmalle tielle tämän uuden johtajan myötä. Se osoittaa mahtavaa prioriteettikokoelmaa, että hän olisi juuri se henkilö, jota sitten ähm, osoitetaan sormella hävetkää ainakin mitä tulee näihin puolisotilaisiin joukkoihin. Kiitoksia. Sitten Albuccini. Grazie Presidente, ringrazio il collega Albertini per l'ottimo lavoro. Kiitoksia puhemies. Kiitän edustaja Albertinia aivan erinomaista työstä, joka on tehty tässä suhteessa. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin Euroopan unionin valtuudet Äh, yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat kasvaneet ja toivomme, että saamme lisää toimivaltaa ulkopolitiikassa yhä edelleenkin. Kun puhutaan korkeasta edustajasta, niin on tärkeää, että hän keskustelee parlamentin oikeiden valiokuntien kanssa silloin, kun kysymys on niiden henkilöiden nimittämisestä, jotka hoitavat Euroopan unionin ulkosuhdepalvelua tietojen saanti, luottamuksellisen tietojen jakaminen täytyy tapahtua myös parlamentissa. Tämä mietintö on ensimmäinen tärkeä askel kohti suuntausta, jonka avulla voidaan taata hyvä eurooppalainen politiikka, joka mahdollistaa sen, että se voi toimia kunnolla kansainvälisellä näyttämällä. Edustaja Sinclair, olkaa hyvä. Thank you, uh, Kiitos, puhemies. Minä äänestin tarkistusta 17D vastaan ja 19 koska tässä vastustettiin NATOa ja vaadittiin, että NATO-tukikohdat poistettaisiin Euroopan unionista. Mutta ne, jotka puoltavat tätä Euroopan projektia, niin tätä kautta on saatu aikaiseksi rauha 50-60 vuoden aikana. No, tämä on valhe, koska NATO mielestäni on tämän rauhan saanut aikaiseksi ja on aika häpeä, että tällaisista tarkistuksista äänestetään. Se ryhmä, joka ehditti tätä, niin tukevat väärää ideo- ideologiaa. NATO-joukot suojelevat Eurooppaa painajaiselta ja haluaisin tässä todellakin kiittää USAta ja Kanadaa ja muita NATO-valtioita siitä, että me säästyimme tältä painaiselta. Varmasti olisi eh, ison britannian intresseissä eh, vastustaa totalitarismia, joka on Euroopan unioni. Policy, Mr. Antoniozzi, you have the floor. Seuraavaksi yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Antoniotsi, olkaa hyvä. Presidente, eh, tanto ho votato a favore. Kiitos puhemies. Puolsin tätä mietintöä, koska halusin korostaa, että toivo parannetusta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä siviili- että puolustuspolitiikan alalla neutraaleissa maissa – on kannatettava ajatus. Minusta on tärkeää luoda koordinaatiomekanismeja, kuten tällainen pysyvä operaatiokeskus EUlle, joka olisi korkean edustajan alaisuudessa niin, että suoritettaisiin yhteistä koordinaatiota ja suunnittelua sekä siviili- että kriisinhallinta- ja, ja sotilaallisissa projekteissa. Kiitos. Nikolas Shuntis. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kärsivällisyydestänne. Minä äänestin tätä vastaan, koska se jatkaa sillä vaarallisella tiellä, jolla Eurooppa on ollut Lissabonin strategiasta lähtien, kun puhutaan turvallisuus- puolustuspolitiikasta. Siinä mm, hyväksytään sotilainen väliintulo, ja mahdollistaa meidän hyödyntävän sotilaallista voimaa. Unionilla on valtava vastuu samalla kun maailmassa tilanne muuttuu ja meidän pitäisi ottaa käyttöön ystävällisempi politiikka suhteessa naapureihimme eikä seurata sokeasti Yhdysvaltoja. Meidän tulisi valvoa sitä, että kansainväliset erimielisyydet ratkaistaan diplomatian keinoin eikä väkivaltaisuuksiin. Sitähän Euroopan kansalaiset todella haluavat. Kiitoksia. Istunto keskeytetään ja jatketaan kello 15. Kiitoksia.